We'll just hold it present for a moment. Yeah. Připomínka k jednání, prosím. Olkaa hyvä. Onko teillä huomautuksia tästä menettelystä? Micro, micro. So we have already discussed that, uh... Me olemme puhuneet jo enemmistöhän haluaa tästä puhua. Ještě jednou se k tomu vracím. My jsme tuto žádost... Siis palaan tähän nyt vielä kerran. Tehän tiedätte, että täysistunnossa Sala Franka otti tämän esille ja olemme keskustelleet tästä oikeudellisen yksikön kanssa ja tämän artiklan 140.2 mukaisesti on nyt tehty ehdotus, että järjestämme nimenhuutoäänestyksen tästä kysymyksestä. Eli voitte ottaa tähän sitten kantaa tässä nimenhuutoäänestyksessä. Kun äänestetään tästä keskustelusta, niin te voitte puoltaa nyt, että tästä keskustellaan, tai sitten voitte äänestää sen puolesta, että tästä ei keskustella. Eli nyt äänestämme nimenhuutoäänestyksenä tästä kohdasta. Rushui hlasování point of order. Nimen sieltä työjärjestyspuheenvuoro herr präsident für die möglichkeit kurz auch ein wort äh, sagen zu dürfen. kiitos että saan ihan lyhykäisesti puhua. On aika omituista, että kun me tulemme tänne paikan päälle keskustelua varten, odotamme, että täällä on tänään keskustelu ja sitten se perutaan. Toinen on se, että meillä ei täällä ole nyt mahdollisuutta sillä tavalla, kuten te ehdotitte, äänestää sen vuoksi, että kollegoilla ei ole äänestyskorttia mukana. Jos tällä nyt äänestetään, niin se olisi reilua, että etukäteen kerrottaisiin, että on nimenhuuto äänestys ennen keskustelua, eikä nyt ole sellainen tilanne, että nyt yhtäkkiä keskustelun aikana on tällainen koneellinen äänestys. Jos me äänestämme tästä ehdotuksesta, niin silloin ainakin voitaisiin äänestää kättä näyttämällä. Se olisi paljon reilumpaa. Kiitos. Dovolte, abych vysvetlil, že toto oznámení bylo předáno. Ilmoita teille nyt, että poliittiset ryhmät eilen illalla tekivät tällaisen päätöksen. Eli silloin annettiin mahdollisuus varautua tähän. Ennen äänestystä, onko vielä jotain huomautettavaa? En nyt halua, että saatte sen vaikutelman, että minä haluan vaikuttaa tähän keskusteluun. Oikeudellinen yksikkö on keskustellut tästä jo kanssamme. Voti. Niin. Halusin vain, että täsmennätte nyt, millä tavalla äänestämme. Eli äänestämmekö me tästä keskustelusta vai Predan ehdotuksesta siitä, että ei ole keskustelua? Siis täytyy nyt tietää, mistä äänestetään. Čili otázky byly zodpovězeny. Prosím, ještě jednou otvírám hlasování. Näihin kysymyksiin on vastattu. Siis nyt äänestys alkaa. Okay ještě jednou vysvětlím tedy hlasování. Omlouvám se. Siis kerran vielä. Eli nyt on äänestys. Kuka äänestää sen puolesta? Se, joka äänestää puolesta, äänestää siitä, että tämä päätös Siis nyt kyse on erittäin tärkeästä äänestyksestä ja täällä on nyt tunteet aika kuumina. Eli luen vielä tämän ehdotuksen, jonka olen saanut oikeudelliselta yksiköltä. Eli artiklan 140 kohdan 2 mukaisesti ehdotetaan, että ensimmäinen kohta, joka liittyy ihmisoikeusrikkomuksiin, eli Guantanamo, vankien syömälakko, käsitellään ilman keskustelua. Ja nyt äänestämme tästä ehdotuksesta. Tuliko nyt selväksi? Eli äänestys alkaa. Hlasovali ste všichni? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. It was carried. Eli ehdotus on hyväksytty. Eli tämä merkitsee, että mitään keskustelua ei käydä. We now come to the, yeah. The, debates will only have the two debates Yeah. yeah. Dámy